Hey colleagues, maybe we can make a start. Hyvät kollegat, ehkä voimme nyt aloittaa. Istutukaa, olkaa hyvät. Pahoittelen sitä, että aloitamme hieman liian myöhään kokouksen. Meillä oli koordinaattorien kokous ja valiokunnassa on vielä käynnistys vaiheeseen liittyviä asioita, joita joudutaan käsittelemään. Nyt siirrymme estylistan kohtaan 9, kohta kohta 10 yhteiskokous on siirrytty iltapäivälle. Nyt on määrä keskustella EU-sta ja vuoden 2015 jälkeisestä globaalin kehityksen toimintakehyksestä. Joten käymme nyt näkemysten vaihtoa tästä aiheesta. Ja sitten iltapäivällä me äänestämme tästä samaisesta asiasta ja tarkistuksista tekstiin. Kuten kollegat tietävät, tarkistuksia tuli yhteensä 456. Tämä osoittaa, kuinka kiinnostuneita kollegat ovat tästä asiasta. Ja tämä on erittäin tärkeä asia meidän valiokuntamme kannalta, koska ensi vuonna tullaan määrittelemään uusi kehityspoliittinen kehys vuodesta 2015 eteenpäin. Nyt haluaisin aivan erityisesti kiittää esittelijämme Davor Ivo Stieria, joka on tehnyt oikein hyvää työtä varjoesittelyiden kanssa. Kaikki ovat paiskineet ankarasti töitä saadakseen aikaan kompromisseja vuoden 2015 jälkeisestä toimintakehyksestä. Valiokunnallemme on hänen työnsä ansiosta selkeä näkemys sitten, kun ministerit joulukuussa asiaa työstävät. Nyt annan puheenvuoron ensin Stiirille ja sitten varjoesittelyille ja muille valiokunnan jäsenille. Ja lopuksi puhuvilla komissio. Davor, ole hyvä. Uh, uh, uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluan kiittää myös varjoesittelijöitä tästä tehdystä hyvästä työstä. Tämä on ollut aika monimutkainen työ. 466 tarkistusta Eilen onnistuimme iltapäivällä käymään läpi kaiken työn ja, ja sitten meillä on tarkka sanamuoto, josta eri poliittiset ryhmät ovat sopineet 17 kompromissipaketista, mikä yhtäältä tietysti helpottaa äänestystä ja toisaalta vielä tärkeämpää on se, että näin viesti on yhdenmukainen ja vahva. Olemme onnistuneet ottamaan huomioon eri näkemykset eri poliittisilta ryhmiltä. Tasapainoisella tavalla ja luonnollisestikin tämä on vaatinut paljon hyvää tahtoa eri kompromissiosapuolilta. Haluan myös kiittää kaikkia siitä. Lisäksi kompromissitekstin merkitys on se, että sisällytämme tähän myös sen lausunnon, joka saatiin FEM-valiokunnalta monista näistä eri kompromissitarkistuksista. Ja tietenkään emme, voi hyväksyä, emme voineet hyväksyä niitä kaikkia, koska lisätarkistuksia esitettiin vielä 60, jotka olivat miltei yhtä mittavia kuin koko mietintömme. Yhdenmukaisuuden nimissä siis olemme nämä ottaneet esille. Ja se on parempi asia kuin, että meillä olisi tällainen yhteinen blokkiäänestys lopussa. Viime kerralla käydystä näkemysten vaihdosta olemme painottaneet enemmän näitä epäjohdonmukaisuuksia. Olemme myös ottaneet köyhyyden ja kestävän kehityksen keskeisinä e, osioina mukaan tähän puitteistoon. Olemme myös muuttaneet hieman mietinnön rakennetta niin, että se heijastelee näitä eri poliittisia näkemyksiä niin, että olemme voineet painottaa tämän globaalin kumppanuuden merkitystä. Asia mainittiin myös aiemmin mietinnön eri osissa, mutta nyt painotamme tätä globaalia kumppanuutta enemmän. Tällä tavalla olemme käsittääkseni kyenneet ottamaan mukaan sen, mikä on ollut tärkeää useimmille kollegoillemme varjoesittelyiden kokouksissa. Ennen kaikkea, kun olemme painottaneet tätä universaaliusperiaatetta ja ottaneet esille ulkoisen politiikan, niin nämä uudet kestävän kehityksen tavoitteet pitäisi ottaa paremmin huomioon ja olemme käsittääkseni kyenneet löytämään hyvän, hyväksyttävän ratkaisun siihen, pitäisikö jatkaa yksinkertaistamisen tiellä vai katsoa sitä, että jotkut näistä tavoitteista, jotka pidämme kaikkein tärkeimpänä, poistuvat, jos tämä paketti avataan, niin kyettäisiin löytämään sellainen sanamuoto, joka ottaa huomioon työryhmän tavoitteet. Mutta samalla nämä kehityshaasteet ne eivät saa joutua tässä tämän lähestymistavan uhriksi, eikä myöskään ihmisoikeuskysymykset. Loppukommenttini on se, että minusta meillä on nyt tasapainoinen, johdonmukainen teksti. Tietysti tämä nyt sitten äh, on seurasta myös sitä sopimuksesta, joka eilen saatiin aikaiseksi. Kyseessä on sopimus, jossa ei viedä eteenpäin näitä äärikantoja mistään poliittisista ryhmistä, vaan poliittiset ryhmät kaikki ovat olleet hyvää tahtoa täy- täynnä ja pyrkineet siihen, että voimme ottaa mahdollisimman paljon substanssia mukaan tähän tekstiin. Jos näin kykenemme tekemään, niin, niin iltapäivällä sitten äänestyksessä, ja olen varma siitä, että näin tulee tapahtumaan, niin käsittääkseni täysistunnossa sitten meillä on hyvä tasapainoinen teksti ja voimakas viesti, joka vaikuttaa neuvoston päätöksiä joulukuussa. Kiitos. Kiitos sinulle ja avustajillesi ankarasta työstä kompromissien aikaansaamiseksi. Kompromissit lähetettiin sähköpostitse kaikille jäsenille aamulla. Nyt sitten varjoesittelijät ensin sosiaalidemokraattien edustaja Schlein, olkaa hyvä. Volevo ringraziare il rapporteur per il lavoro che ha fatto. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää hänen tekemästään työstä. 466 tarkastusta, tarkistusta ja hyvin vähän aikaa hänellä oli käytettävissään, joten hänellä oli todellakin aikamoinen tehtävä saada kaikki valmiiksi. Minun täytyy sanoa, että ryhmämme on hyvin tyytyväinen hänen tekemäänsä työhön. Haluan kiittää myös muita varjoesittelijöitä tästä yhteistyöhengestä, jolla pääsimme yhteiseen tavoitteeseemme, jotta meillä olisi vahva asema suhteessa neuvostoon ja jäsenvaltioihin. Tämä on hyvin tasapainoinen mietintö, jossa on hyvin otettu näkökulmat huomioon. Ja äh, minusta tämä on sisällöltään sellainen, että me todellakin voimme nyt vaikuttaa. Ja äh, kuten esittelekin sanoi, me olemme tässä puhuneet kunnianhimoisista äh, tavoitteista, kuten myös oli avoimien työryhmien tavoitteena. Sen lisäksi meidän täytyy huolehtia siitä, että tavoitteet koskevat kaikkia maita, jotka ovat mukana ja että unionilla on tässä avainasema ja että kysymys ei ole ainoastaan kestävästä kehityksestä ja köyhyyden poistamisesta, vaan ylipäätään yhteistyön edistämisestä ja minusta on hyvä, että me olemme saaneet sovittua tästä painopisteestä ihmisoikeuksille pohjautuva lähestyminen on tärkeää ja että huomioidaan heikoimmat ja haavoittuvimmat ryhmät. Olemme vahvistaneet koulutus- ja terveysvaatimuksia, ilmastonmuutosasioita. Me olemme halunneet palauttaa hallitusten vastuun köyhyyden vastaisessa taistelussa ja tätä kautta olemme saaneet aikaan vahvan ja tasapainoisen mietinnön ja tämä on vielä saatu aikaiseksi hyvin tiukalla aikataululla. Ja naisten oikeuksien valiokunnan jäsenenä olen iloinen siitä, että naiset ja tytöt ovat myös saaneet tässä selkeän eh, aseman. Olen iloinen siitä, että nämäkin näkökulmat on huomioitu. Minusta me voimme tässä nyt olla hyvin tyytyväisiä ja toivon mukaan me saamme tälle suuren enemmistön täysiistunnossa sen vuoksi, että silloin tämä on huomattavasti vahvempi neuvostoa vastaan. Emme me voi tietenkään lopettaa työtä tähän. Meidän täytyy lobata kansalaisiamme ja hallituksiamme varmistaaksemme sen, että ensi vuonna jatkamme vielä meidän painopisteittämme edistämistä 2015 syyskuun asti. Kiitoksia sitten Nerj äh, Deva. Kiitos puheenjohtaja. No, minä ehkä jätän väliin. Ei ole mitään sanottavaa. Next. Sitten Paavo Väyrynen seuraavana. It's me. Okay. Ai minäkö? Kiitos, Linda, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Davoa ja muita, Davoria ja muita varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Alden tiimi voi täysin tukea tehtyjä kompromissitarkistuksia. Yksi ongelma tässä mietinnössä minun nähdäkseni kuitenkin on, ja se on se tosiasia, että ympäristön kannalta kestävää kehitystä ei ole riittävästi käsitelty. Yksi syitä tähän on se, että ympäristövaliokunta ei antanut lausuntoa koko mietintöön. Mikäli se olisi antanut lausunnon, se olisi tehnyt paljonkin tarkistuksia ympäristön kannalta kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Siksi toivoisin, että tuette kolmea tarkistusta, jotka eivät tulleet mukaan näihin kompromisseihin. Niitä ei katettu kompromisseina. Kaksi niistä liittyy kaupunkikehittymiseen 27 173 liittyvät kaupungistumiseen. Nyt meillä on 7,2-7,3 miljardia ihmistä maapallolla. Puolet heistä asuu kaupungissa. Ennusteiden mukaan väestön määrä tulee kasvamaan noin 9, johonkin miljardiin ja kaksi kolmasosaa tulee jatkossa asumaan suurissa kaupungeissa. Suurimmat kaupungit saattavat olla jo, saattavat olla jopa sadan miljoonan ihmisen megakaupunkeja. Tämä on ekologisesti ja sosiaalisesti ja taloudellisesti täysin kestämätöntä tämä kehitys. Olen tehnyt nämä tarkistukset muistuttaakseni ja meitä siitä, että tuleva kehitys tulee olemaan huolestuttavaa ja pyytäisin, että harjoitetaan aluepolitiikkaa aluekehityksen tasapainottamiseksi kaikkialla maailmassa – niin, että pienemmät kaupungit aktiivisesti saisivat apua kehittämiseen. Yhdysvalloissa Jeffrey Sachs on kannattanut ajatusta, että otettaisiin käyttöön vuosituhannen kaupungit hanke, jolla tasapainoista kaupunkikehitystä saataisiin aikaan. Toivon tavoite tukenta tarkistuksia. Ja lopuksi vielä olen tehnyt tarkistuksen 165. Minä voin lukea sen teille ääneen, se on hyvin lyhyt. Toivottavasti tämäkin voitaisiin hyväksyä äänestyksessä. Tässä peräänkuljetetaan sitä, että tuettaisiin kestävää kehitystä kaikissa maissa, sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa, siten, että käytetään hyväksi uusiutuvia energiavaroja ja luonnonvaroja ja suojeltaisiin ympäristöä. Uskon, että tämän tyyppinen tasapaino on tarpeen, että voidaan hieman vahvistaa ekologista puolta kestävässä kehityksessä. Muutoin, kuten totesin, olemme tyytyväisiä mietintöön ja olemme valmiita tukemaan kompromissitarkistuksia, mutta pyytäisin tukea tarkistuksille, jotka mainitsin. Okay, thank you very much. Before... Kiitoksia. Ennen kuin annan nyt puheenvuoron edustaja Devalle, toivottaisin tervetuksi vierailijaryhmän jota Lola Sanchez Caldenten vierailijoita edustavat Podemosia. He ovat tuolla salin takaosassa. Toivottavasti te viihdytte meidän kokouksessamme. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. Nyt edustaja Deva. Uh, can I thank for... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Steve aivan erinomaisesta mietinnöstä. Me tuemme suurinta osa tarkistuksista, mutta minä nyt vähän pohdin tätä kappaletta 27, kun puhutaan finanssitransaktion verosta ja sitä, mitä se liittyy taloudellisiin voimavaroihin. Meillä on todellinen ongelma tässä ja puolueeni vastustaa tätä ehdottomasti. Minusta olisi parempi mietinnölle, jos sitä ei olisi tässä. Joten voisinko pyytää esittelijää katsomaan, voitaisiinko jotain tehdä tässä suhteessa. Mutta muuten onnittelut. E- erinomaista. Okay, thank you. Um... Kiitoksia paljon. Nyt avaan keskustelun. Muutkin kuin varjoesittelijät saavat nyt puheenvuoron. Puheenvuoropyyntöjä tulikin nyt paljon. Lola Sanchez ensin kuesta, koska kuen varjoesittelijä ei vielä puhunut, joten Lola ensin. gracias. Eh... Lola, before you start, can the other colleague... Ennen kuin aloitat Lola, voivatko muut vielä nostaa kätensä, jotta saamme puhujalistan laadittua? Pitäkää te vielä käsiä pystyssä samalla, kun Lola puhuu. Lola, ole hyvä. Yes, muchas gracias. Eh... Kiitos äh, puheenjohtaja. Meidän ryhmämme pitää hyvänä tätä loppuversiota, mutta tässä on kuitenkin kolme avainasiaa, jotka ovat meille tärkeitä, jotka on otettukin mukaan tähän mietintöön. Ensinnäkin äh, tämä yleinen kauppamerkki, jota kehitysmaat voivat käyttää, se on heille tärkeä. Se on tärkeä heille ja kasvaville, kehittyville talou, ö, äh, talousmaille. Köyhyyden pitäisi aina olla huomiomme keskipisteenä, kun me puhumme niistä tulevista toimenpiteistä, johon ryhmimme. Ja jos sitä vastaan rikotaan, niin sitä pitäisi pitää ihmisoikeusrikkomuksena. Me puhumme äh, ihmisoikeuksista. Äh, ihmisoikeudet ovat pohja, jolle kaikki muu rakennetaan. Minusta erittäin tärkeää on myös naisten, oikeuksien, naisten oikeuksien vahvistaminen ylipäätään perustana ja pohjana kaikelle kehitykselle. Naisten oikeuksien näkökulmia ei ole täysin otettu tähän mukaan, mutta osittain kyllä. Minusta on hyvin tärkeää, että lisääntymisoikeudet otettaisiin myös selkeästi mukaan ja valtavirtaistet tuettaisiin. Se olisi historiallinen askel eteenpäin. Ja edustaja Stierille haluaisin vielä sanoa kiitokset, kiitokset äh, tästä äh, yhteistyöstä ja yhteistyöhalusta, jonka kautta olemme saaneet aikaan konsensusta. Ja kiitokset myös esittelijälle. Meidän täytyy todellakin saada aikaan vahva unionin kanta tässä. Kiitos. Neljä muuta puhujaa on vielä listallani. Melkein joku muu haluaa vielä puheenvuoron, mikäli mainitsitte nimenne, niin nostaa kätenne uudestaan. Guerrero Salom, for Socialist Group. Guerrero Salom sosialisteista, mutta häntä ennen Teresa Jimenez kansanpuolesta, ja sitten Enrique Guerrero Salom, ja sitten Hoibrook ja Louis Alio. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Nostakaa käsi pystyyn, mikäli joku jäi vielä mainitsematta. Ensin Rova Jimenez. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä esittelijä Stier. Kiitän teitä siitä, että, että olette pelkästään saanut näin lyhyessä ajassa koottua näin kattavaa mietintöä tarkistuksineen, kuten kollegat ovat todenneet, mutta haluan kiittää teitä myös siitä, että olette kyenneet neuvottelemaan ja saavuttamaan näin tasapainoisen loppuratkaisun, johon olemme kaikki niin tyytyväisiä. Haluan myös kiittää varjoja, jotka olivat mukana tekemässä tästä, tätä naisasioiden valiokunnan lausuntoa. Kiitoksia, että tämä sisältettiin myös mukaan. Siinä on paljon tärkeitä kysymyksiä mukana. Seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymykset ovat erityisen tärkeitä varsinkin naisille, kuten myöskin naisten voimaannuttaminen, mikä täytyy sisällyttää tähän puitteistoon vuoden 2015 jälkeen. Olen ilahtunut siitä, että esittelijä on heijastellut tätä selkeästi. Lisäksi on erittäin hyvä, että kaiken diskriminaation poistaminen on tärkeässä asemassa. Lapsiavioliitot, pakkoavioliitot, nämä täytyy tietysti ottaa myös mukaan. Kansalaisyhteiskunnan merkitys ja paikallisviranomaisten merkitys. kuten, hallitus, kuten myös hallitusten kanssa tehtävä yhteistyö tässä suhteessa ovat tärkeitä. Yksityisen sektorin kanssa käytävät neuvottelut. Yksityinen sektorihan luo kehitysmaissa yli 90 prosenttia työpaikoista. Tämä Se on tärkeä toimija, kun pyritään torjumaan köyhyyttä. Paikalliset pk-yritykset täytyy ottaa myös mukaan. Koko asia on hyvin kattava ja kiitokset vielä kerran esittelijälle. seuraavan. Kiitoksia puheenjohtaja. Olisin onnitella herra Stieriä. Hän on tehnyt suorastaan uroteon laatiessaan tätä mietintöä. Olen samaa mieltä ryhmäni varjoesittelijän kanssa. Tietystikin ainakin ei aina ja voi olla samaa mieltä kuin varjoesittelijän. Tällä kertaa olen oma ryhmäni varjoesittelijän kanssa tismalleen samaa mieltä. Kiittäisin myöskin siitä, että te hyväksyitte kolme lisäystä, kolme tarkistusta, jotka liittyvät minun ajatuksiini. En kiitä pelkästään siksi, että ne ovat minun tarkistukseni, vaan siksi, että minä todellakin uskon, että nämä ovat sellaisia osa-alueita, joihin meidän täytyy kiinnittää entistä enemmän huomioita. Yksi niistä ovat ihmiset, joilla on jonkinlaisia vammoja tai esteitä vammaisia ihmisiä täytyy käsitellä horisontaalisella tavalla, koska hyvin merkittävä osa kehittyvien maiden ihmisistä on vammaisia. Heillä ei ole ennaltaehkäisevää politiikkaa niin kuin meillä Euroopassa. Siksi se todennäköisyys, että ihmisillä on jonkin tyyppisiä vammoja tai ongelmia, on suurempi kehittyvissä maissa. Humanitaarisessa avussa yksi osa pitäisi omistaa juuri vammaisten auttamiselle horisontaalisella tavalla. Tuki pitää jollakin tavalla myöskin linkittää hyvään hallintoon silloin, kun on kyse konfliktien jälkihoidosta tai romahtaneista valtioista ja niiden pystyn nostamisesta, koska valtion romahtaminen erittäin todennäköisesti vaikuttaa ikävällä tavalla suuren osaan väestöä, kun on kyse sukupuoliterveydestä ja lisääntymisestä terveydestä. Tämän osalta uskon, että kaikkien pitäisi olla tietoisia tämän tyyppistä ongelmista. Kyse on jatkuvasta taistelusta, jossa ei pidä antaa periksi. Parlamentti on jo merkittävällä tavalla pystynyt auttamaan tässä taistelussa oikeuksien puolesta. Kyse oli siitä, että nyt pyörää uudelleen keksimään. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun me peräänkuulutamme sitä, että naisilla täytyy olla lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun tämä mainitaan myöskään missään mietinnössä. Olemme tätä peräänkuuluttaneet lukuisia kertoja aiemminkin myöskin edellisen parlamentin toimikaudella. Meillä on muun muassa mietintö, joka vaikuttaa talouskriisin, joka liittyy talouskriisin vaikutuksiin naisten lisääntymisterveyteen. Minä olin tuon mietinnön esittelijä. Tämä oli ehkä hieman noloa jopa, tämä mietinnön laatiminen – mutta tämäkin mietintö hyväksyttiin 283 äänellä parlamentissa, joten parlamentti on useinkin ollut kahtia jakaantunut näissä kysymyksissä. Ja, mutta olemme kuitenkin luostaneet viemään asioita eteenpäin. Maria Hoibok seuraavaksi. Pyydän anteeksi, että en antanut teille puheenvuoroa silloin, kun annan puheenvuoroa varjoesittelyä, koska teidän nimenne ei ollut minun luettelossa, mutta saatte puhua nyt, olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Tälle mietinnölle oli hyvin vähän aikaa ja minulle varjoesittelijänä ja ihan uutena parlamentin äh, jäsenenä tämä oli varsinaista ilotulitusta. Haluaisin kiittää siitä, että minä tästä tulikokeesta pääsin lävitse. Teimme hyvin intensiivisesti työtä ja kaikki ponnistelivat ja kiitokset hyvästä ohjauksestanne. Ja sen kautta oli mahdollista tämä laaja mietintö näin lyhyessä ajassa saada valmiiksi. Meillä oli tärkeää, että ihmisoikeudet tulivat tähän mukaan ja se kulkeekin tällaisena punaisena lankana lävitse koko mietinnön. Ja tämä perustuu tälle YK avoimelle työryhmälle, joka on myös meille tärkeä asia. Se on nyt hienolla tavalla ankkuroitu tähän. Naisten oikeuksista täällä on jo puhuttukin. Naisen tärkeä rooli kehitysyhteistyössä on myös hienolla tavalla otettu tähän mukaan. Lasten oikeudet kuuluvat luonnollisesti myös tähän, varsinkin eh, huomioiden eh, tytöt, jotka ovat tulevaisuuden naisia, jotka eh, huolehtivat perheistä ja lapsista ja takaavat vakautta näillä alueilla. Tämä kaikki nyt on mukana tässä mietinnössä. Terveyden epätasa-arvo, kaikki tämä on otettu mukaan. Toinen tärkeä asia on myös se, että me huomioimme, että ilmastonmuutos on asia, joka on mukana määrittelemässä tulevaisuuden ongelmia. Ja näissä tulevaisuuden ongelmissa meidän täytyy todellakin vahvasti nyt paneutua siihen, miten voimme varmistaa esimerkiksi äh, elintarvikkeiden saanit ja mitä tapahtuu katastrofien yhteydessä, kun ihmiset joutuvat pakenemaan äh, asuinpaikoiltaan. Miten me voimme ilmastonmuutoksen äh, aikana varmistaa elintarvikkeiden tuotannon. Yksi asia, jota me vihreät halusimme, on tarkistus 84 koska tämä on kuitenkin tällainen kattava haaste ja vaatimus, että me huolehdimme ympäristöä sillä tavalla, huolehdimme tulevaisuudesta ja tulevaisuuden elämisen mahdollisuudesta, jotta ihmiset voivat tulevaisuudessakin tuottaa elintarvikkeita. Ja sen vuoksi vielä puhuisin tämän tarkistuksen puolesta, koska siinä me vielä kerran painotamme ympäristön merkitystä. Kaiken kaikkiaan me tuemme tätä mietintöä. Tämä on erittäin hyvä pohja meidän jatkokeskusteluillemme, joita me tulemme käymään ja joita me ehdottomasti myös tarvitsemme. Joten sydämelliset kiitokset vielä kaikille kollegoille ja erityisesti ää, edustaja Stiirille. Okay, thank you. Look, Kiitoksia. Tarkistus 84. Sitä voidaan vielä tarkistella. Minulla ei ole äänestysluettelo edessä, joten en tiedä, onko tästä kohta kohdalta tai pikemminkin erillinen äänestys tulossa vai ei. Sihteeristö tarkistaa. Se on jo erillisissä äänestyksissä hyvää. Se on sitten hoidossa. Hienoa. Sitten edustaja Alju. Merci. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan näin alustavasti kaikki nyt, jotka ovat mukana tässä eurooppalaisessa kansalaissodassa, joka oli siis ensimmäinen maailmansota, niin tervehdin heitä. Tässä on kaksi asiaa, kaksi yksityiskohtaa, jotka olisi voinut olla näissä yhdentoisen kappaleissa. Ensimmäinen koskee muuttovirtojen hallintaa köyhiltä alueilta kehitysmaista kehittyneisiin maihin. Nämä ovat sellaisia ongelmia, jotka liittyvät yleisesti ottaen kestävään kehitykseen, jotka minun mielestäni tulevaisuudessa ovat erittäin tärkeitä asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. Lisäksi toinen asia oli vielä yllättävämpi, jos olen aivan rehellinen. Tässä on kyseessä maa, joka on ollut erittäin paljon mukana, varsinkin korruptiokysymyksissä. Hyvin pitkälti se kehitys, joka on tehty, on seurausta nimenomaan korruption seurauksena, jota Ranska jatkoi vuosikymmenien ajan, joka johti köyhyyteen ja sotaan. En tiedä, olemmeko vieläkään päässeet tästä vitsauksesta eroon. Tässä pitäisi olla erityinen kappale, joka koskee sitä, ei pelkästään, joka koskisi tätä mennyttä korruptiota, ja suhdetta afrikkalaisen kumppanin, vaan että otetaan käyttöön sellainen mekanismi, joka voi välttää sen tulevaisuudessa ja joka voi mahdollistaa sen, että kehitysyhteistyö tuki suunnataan tiettyihin osiin maailmaa, jotka ovat erittäin epävakaita tällä hetkellä. Take the floor. Kuka muu ei ole tainnut pyytää puheenvuoroa, joten annan nyt komission edustajalle mahdollisuuden puhua. Anteeksi, en nähnyt teitä. Olkaa hyvä. Eh, gracias, señora presidenta. Lo que acabo de escuchar es... Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Uskon, että tämän aamunen keskustelu on äärimmäisen tärkeä. Korruptio on yksi suurimpia kehityksen esteitä. Siellä, missä korruptio rehottaa, siellä toimiminen on vähän niin kuin vähän sama asia kuin pistäisi rahaa kankkulan kaivoon. Rahaa katoaa pikemminkin sveitsiläiselle pankkitilille kuin menee tuen saajille heidän edukseen. Meidän täytyy selkeästi vaatia sitä, että avustusvirtoja täytyy voida ta- tarkastella heti alkupäässä, mutta myöskin loppusaajien tasolla. Me toimimme joidenkin maailman korruptoneimpien maiden kanssa. Ja korttoteimat maat usein ovat myöskin kaikkein vähiten kehittyneitä maita. Mikä haluamme auttaa hyvin alikehittynyttä maata. Ja maa on korttoliigassa kärkipäässä, niin tämä avun antaminen saattaa jollakin tavalla liennyttää meidän omaa tuntoamme, mutta raha ei välttämättä mene perille. Otetaanpa päivän tasajan kineä esimerkiksi. Siellä on suurin piirtein sama bkt henkeä kohti kuin Portugalilla ja Kreikalla. Mutta haluatko kukaan auttaa Portugalia tai Kreikkaa? Kysynpä vain. Mutta näin kuitenkin asianlaita päivän taseen Gineassa. Ja tämä on suorastaan skandaali, koska me autamme varkaita pistämään rahaan omiin taskuihinsa, eikä että ole edes mitenkään ainutlaatuista. Entä Kongo? Onko mitä järkeä antaa Kongolle kehitysapua? Kongossa Korruptio on ihan normaalia jokapäiväistä toimintaa. Entä sitten Nigeria? Katsotaan, katsokaapa vaikka Nigerian korruptioindeksiä. Maa toisensa jälkeen. Voidaan tässä mainita. Nämä maat tarvitsevat apua, se on selvää, mutta meidän täytyy, meillä täytyy olla myöskin kunnollinen seuranta- ja valvontajärjestelmä. Ja toiseksi meidän täytyy varmistaa se, että kaikki ovat tietoisia siitä, että korruptio on yksi suurimpia ongelmia silloin, kun on, on kyse kehityksestä tai kehityksen puutteesta avun perille meno täytyy tarkastaa niin, että raha ei päädy jonnekin sveitsiläisen pankkitilille. En nyt että kukaan olisi pyytänyt enää puheenvuoroa, joten herusten Martin Preda komission kehityspääosastolta saa seuraavaksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Totean vielä kerran, että me kannatamme kovasti tätä mietintöä emme pelkästään sen sisältöä, vaan myös oikea-aikaisuutta. Me olemme neuvostossa edistymässä neuvotteluissa, jotka toivottavasti johtavat sitten seuraavassa ulkoasiaministerien kokouksessa joulukuussa päätelmiin. Ja siitä syystä parlamentin näkökulma on erittäin tärkeä. Kuten kaikki tiedämme, neuvottelut ovat kiittymässä New Yorkissa ja siitä syystä tarvitsemme nopeasti yhtenäisen vahvan EU-kannan näitä neuvotteluita varten. Tuo kanta ei rajoitu pelkästään näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ohjelmaan, vaan niiden tulisi sisältää kehityskonferenssin rahoituspuolen Adiksessa sen sivuna ja kuten viime kokouksessa totesin, komissio aikoo esittää ehdotuksia tässä suhteessa. Vielä viimeinen kohta. Jotkut aiemmista puhujista viittasivat tähän klusterointiin. Ja siitä keskusteltiin paljon viime kokouksissa ja kuten myöskin mietinnössä. Ihan vain teidän tiedoksenne me edelleen odottelemme ensimmäistä luonnosta pääsihteeriltä ja tähän mennessä on vielä epäselvää se, aikooko pääsihteeri esittää ehdotuksia tavoitteiden lisäryhmittelyksi, klusteroinniksi edelleen. Toivottavasti naiset ehdotukset nähdään kuitenkin pian. Kiitos puheenjohtaja. Yeah. Kiitos sitten, herra Stier. Let me thank you again all the uh, shadows, uh, rapporteurs as well. Kiitos, äh, kiittäisin varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita, jotka jotka osallistuivat tähän mielipiteen vaihtoon. Kaksi asiaa on tässä tullut erityisesti esiin. Ensinnäkin tarve taistella korruptiota vastaan ja haluaisinkin sanoa, että tämä on täysin kyllä sisällytetty tähän mietintöön. Tässä mietinnössä on ollut eri vaiheita ja kollegat ovat ehkä vain äh, lukeneet tämän ensimmäisen luonnoksen, jossa oli rajallinen määrä sanoja, mutta tarkistusten ja kompromissien myötä me saimme mukaan vielä ainakin kaksi äh, kohtaa, jossa hyvin selkeästi puhuttiin korruption vastaisen taistelun tarpeesta. Sen lisäksi meillä on kokonainen otsikko ihmisoikeuksia, jossa on myös mukana korruptiovastainen taistelu samoin kuin hyvän hallinnan tarve, jotta todellakin voitaisiin puuttua äh, näihin ongelmiin ja juuria ne. Luonnollisesti emme tässä nyt viittaa tiettyihin erityisiin maihin, mutta esimerkiksi päivän tasajan Guinea saa EUlta tukea on saanut jo jonkin aikaa tähän. Haluan vain var- vahvistaa kollegoille, että me olemme hyvin selkeästi tuoneet esiin näkemyksemme korruption vastaisesta taistelusta ja sen tarpeesta. Sitten meillä on jotain kompromissipaketteja, joissa kaikki poliittiset ryhmät eivät voineet olla mukana mutta haluaisin kiittää ECR joustavuudesta, kun se kuitenkin aikoo tukea mietintöä loppujen lopuksi tällaisena. Minusta tässä ihmisoikeudet ovat suojeltuja ja on totta, että omaisuuden suojelu on myös tärkeää. Ja kristillisdemokraateillehan se on myös tärkeää. Ja tehän tiedätte, että esimerkiksi Belgiassa tässä uudessa koalitiossa kristillisdemokraatit äh, ovat hieman äh, tiukempia liittyen tähän finanssiveroon, mutta huolimatta tästä asiasta, niin olemme voineet kuitenkin muuten olla yhtä mieltä tästä mietinnöstä ja kiitokset tästä joustosta. Kuten sanoin, minusta tämä on tasapainoinen teksti, johonka on koottu kaikki poliittisten, kaikkien poliittisten ryhmien näkemykset ja tässä on oltu varovaisia myös näissä arkaluontoisemmissa asioissa ja pyritty olemaan ylittämättä näitä punaisia viivoja. Ja tässä kuitenkin annetaan vahva viesti eteenpäin ja toivon, että tämä hyväksytään iltapäivän äänestyksissä. Kiitos vielä kerran kaikille kollegoille, samoin kuin sihteeristölle. Kiitos. Kiitos herra Stier. Te olette tehnyt hyvää työtä. Mietinnöstä äänestetään kello kolmelta tänään iltapäivällä. Muistuttaisin kollegoita siitä, että AKT-EU-yhteiskokousta koskeva asia siirrettiin iltapäivälle. Tästä puhutaan iltapäivällä äänestysten jälkeen. Nyt päätämme kokouksen ja nyt meillä onkin runsaasti aikaa valmistella äänestyslistoja iltapäiväksi. Kokous jatkuu iltapäivällä kello 15.